Euroopan parlamenttia kaikista mahdollisista tilanteista. Kiitoksia. Kiitos komissaari. Täällä on seitsemän päätösolosuesitystä ja tämä keskustelu päättyy tähän ja olemme kohtapuolin äänestämässä. Nyt aloitamme äänestykset. Rova Gomez, saatte puheenvuoron Indonesiasta ennen äänestystä. Seuraava kohta esityslistalla on äänestys kuudesta esityksestä, joka koskee Kongon demokraattista tasavaltaa. Äänestämme yhteisestä esityksestä tarkistus nimenhuuto äänestyksenä ja äänestys alkaa. If you've all voted. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten päätöslauselmasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt näyttää siltä, että, että tapahtui hallinnollinen ero, mitä tuli puhujan listaan, kun keskusteltiin Indonesiasta, ja siksi poikkeuksellisesti annan puheenvuoron Rova Gomesille minuutin ajaksi. Olkaa hyvä olen hyvin kiitollinen. Minä pidän Indonesiasta ja tunnen erittäin hyvin sen kehityksen, jota Indonesiassa on tapahtunut vuodesta 1995 alkaen demokratian ja ihmisoikeuksien ja vapauksien eteen. Euroopassa meidän täytyy kunnioittaa tätä kehitystä ja uskon, että me teemmekin niin tässä päätöslauselmassa. Indonesian yhteiskunta on edistynyt demokratian tiellä ja se on suurin maailman muslimin maa. Se on moniarvoisuutta ja monimuotoisuutta etnisesti, uskonnollisesti ja poliittisesti ajanut. Tämä tekee Indonesiasta vahvan, aivan kuten Euroopan, tai sen Euroopan, jota minä haluaisin nähdä. Mutta Indonesiassa on paljon ääriaineksia, kuten Euroopassakin. Ja tämä näkyy niissä rikoksissa, joita Ahmadia vastaan on tehty, tai Papuassa tapahtuneissa väkivaltaisuuksissa. Eräissä ääritapauksissa näitä saatetaan käyttää hyväksi, jotta demokraattista järjestelmää voitaisiin uhata. Ja tämän vuoksi näitä ääriliikkeitä täytyy vastustaa ideologisesti ja poliittisesti ja heitä täytyy rangaista. Sen täytyy olla esimerkki. Toivon, että Indonesian hallitus lukee tämän päätöslauselman meidän solidaarisuutemme eleenä kaikkia näitä ihmisiä kohtaan, jotka Indonesian kansalaisyhteiskunnassa, parlamentissa, hallituksessa, mediassa ja muualla taistelevat näitä rikollisia vastaan. Ja haluaisin sanoa, että eräs hyvä ystävä Shichuaki todellakin teki näin. Ja hänet murhattiin muutama vuosi sitten ja näitä syyllisiä ei ole vielä tuotu oikeuden eteen. We will now vote and put the. Sitten äänestämme tästä päätöslausunnosta puolesta vastaan tyhjää selkeästi hyväksytty. Sitten äänestys kuudesta päätöslausunnosta koskien Intiaa. Ensinnä päätöslauselma EFD-ryhmästä puolesta, joka puoltaa tätä päätöslauselmaa vastaan. Tyhjä, toivottavasti hylätty. Ja sitten yhteinen päätöslauselma puolesta. Nyt puheenjohtaja valittelee, meni liian nopeasti eteenpäin. Ensinnäkin tarkistus numero kaksi puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten yhteinen päätöslauselma nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa. Onko äänet annettu? äänet päättyy. Hyväksytty. Tämän istunnon pöytäkirjat välitetään parlamentille, ne hyväksytään seuraavassa seuraavalla istuntoviikolla, jos kukaan ei vastusta, niin nämä hyväksyt päätöslauselmat välitetään henkilöille ja tahoille, jotka on mainittu näissä päätöslauselmissa. Tämä parlamentin istunto